päästötutkimusvuorottelista on naisia ja meillä on paljon asiantuntijoita rahoitusalalla. Ja meillä on kyselyitä, jotka osoittavat, että yhtiöissä ja rahoitusalalla ja pankeissa, mm, siellä missä johtokunnissa on sekä miehet että naisia tasapainotetusti edustettuina, niin siellä tehdään tasapainoisempia päätöksiä myös. Ja tässä kyselyssä on todellakin havaittu se, että kriisin pohjalta voidaan sanoa, että miehet yleensä ottavat liikaa riskejä, kun tekevät päätöksiä. Tämä ei ole mikään minun keksintöni, vaan tämä on ihan toteen näytettyä tietoa. Tällaista tietoa on kerätty eri instituutioista ja siksi on hyvä, että johtokunnissa on moninaisuutta ja että saadaan tasapainoa päätöksentekoon. Tästä syystä minusta olisi hyvä, jos tehtäisiin yhteistyötä jatkossa ja mietittäisiin tämän menettelyä, jolla voidaan varmistaa, että naiset ovat paremmin edustettuina niin, että he pystyvät osallistumaan oikeudenmukaisiin kilpailuihin. Ja tämän minä otin jo direktiivin nykyversioon, naiset johtokunnassa direktiivin, niin siinä sanotaan, että ihan siinä valintaprosessissa pitää lähteä liikkeelle ihmisen kokemuksesta ja koulutuksesta, eli hänen kyvykkyydestään hoitaa tämän tehtävä, ja sitten pitää katsoa että annettaisiin etusia sellaiselle henkilölle, jonka sukupuoli on aliedustettuna. Tämä on itse eh, sukupuolineutraali, koska joku päivä ehkä mieskin voisi sitten päästä etusijalle tältä pohjalta. Meidän pitäisi siis miettiä näitä prosesseja, niin että niistä tehdään oikeudenmukaisimpia. Minä olen jo viidettä vuotta komission jäsenenä vastuussa sukupuolten tasa-arvosta ja olen kuullut erilaisia myyttejä aika paljon ja jopa valheita. Ja yhden kuulin tänäänkin esimerkiksi. Täällä sanottiin, että olemme erilaisia. No tietysti olemme erilaisia, meillä on erilainen ajattelutapa ja siksi me tarvitsemme tällaista tasapainotettua edustusta. Me olemme yksilöinä erilaisia. Minä tulen totalitarista maasta. Kun minä kuulen sanan tasa-arvoa, niin hermostun, koska minä elin sellaisen hallinnon alaisuudessa, jossa pakotettiin tasa-arvoa. Me olemme erilaisia, me pystymme eri tavalla hoitamaan nämä tehtävät. Ei millään saa sanoa, että, että tässä on joku sukupuolen näkökulma ongelma. Ja sitten jos ajatellaan sitten eh, toista seikkaa tätä eh, naiset johtokunnassa direktiivi, eh, siinä jotkut puhuvat siitä, että pitäisi olla kiintiötä ja, ja joskus sanotaan, että kiintiöiden avulla joku, kuka tahansa nainen tulee todella kyvykkään ja hyvin koulutetun miehen tilalle, mutta ei näin ole. Eli minut pitää nyt ymmärtää oikein. Minä haluan oikeudenmukaista kilpailua näistä paikoista. Tämä on tärkeää ja pitää huomioida myös se, mitä on opittu näistä liiallisten riskien ottamista talouskriisin jälkeen. Jos kyseessä olisi ollut Lehman Sisters, niin ehkä kriisiä olisi tullut, mutta kyseessä oli Lehman Brothers-yritys, niin siksi kriisi alkoi. Ja hetki sitten meillä on täällä ihania nuoria ihmisiä paikalla. Minä puhun nuorten naisten kanssa, kun he käyvät luona, niin kyseessä ovat opiskelijat ja harjoittelijat. Ja nämä nuoret naiset eivät puhu syrjinnästä. He ovat vain valmiita ryhtymään toimiin. Ja meidän pitäisi myös ottaa vastaan tämä tehtävä, että heitä kannustetaan ja heitä autetaan, jotta he voisivat saada lisää itseluottamusta ja ryhtyä näihin vaativiin tehtäviin, sillä itsetunnon puute on monien kyselyiden pohjalta yksi este sille, että naiset pyrkivät näihin hm, korkeisiin tehtäviin ja että päästäisiin yli tätä, tästä riskien välttämistä, joka on naisille joskus ominaista. Ja sitten mitä edustaja Sosniat sanoi, ihan kauheita asioita, minä en voisi yhtyä siihen, mitä hän sanoi. Mutta hyvät naiset ja Herrat, minä täällä eilen täällä puhuttiin vesiviljelystä ja kalojen ja eläinten suojelusta ja milloin sanottiin eilen, että kaloja ei kannata suojella, koska ne eivät äänestä eivätkä maksa veroja, niin tänään nyt kun puhutaan naisista, niin vähän tällaista samaa kielen käyttöä taas kuulin. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kommissarin Jurova. Zum Abschluss der Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Nyt kuulemme vielä ministeri Schottia neuvostosta. Hyvät naiset ja herrat, lopuksi haluaisin jälleen kerran vakuutella mielien siitä, että kun katsotaan nimityksiä talous- ja rahapoliittisiin tehtäviin, neuvosto on täysin sitoutunut sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, kuitenkin tiukasti EU-lainsäädännön puitteissa – Toivottavasti pystyy nyt selventämään tässä neuvoston roolia tässä menettelyssä. Ja kiitoksia vielä kerran huomiostanne. Dank, Frau. Kiitoksia, Rova Schotti. Nyt on esitetty viittä päätöslauselmaa ja tästä aiheesta äänestetään torstaina. Nyt istunto keskeytetään hetkeksi. Hyvä pääministeri, kiitos siitä, että tulitte tänne paikalle. Euroopan komission puheenjohtaja, hyvät ystävät, on tärkeää, että voimme käydä keskustelua Slovakian pääministerin kanssa Euroopan unionin tulevaisuudesta. Euroopan parlamentti, hyvä herra Pellegrini, on demokratian sydän. jos ajatellaan Euroopan komission kantaa, Ranskan tasavallan kantaa, niin nyt haluamme kuulla kunkin jäsenvaltion kannan EUn tulevaisuudesta. Tämä keskustelu on avoin. Kuten tiedätte, tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että voidaan vahvistaa Euroopan parlamentin asemaa. Mitä tulee sisältöön, maahanmuutto on tärkeä avainkysymys. Euroopan parlamentti hyväksyi uudistuksen Dublinin säännöille. Meillä on neuvoston päätös, mutta samalla haluan tehdä lisää työtä Afrikassa ja investoida lisää rahaa Afrikkaan. Ja toinen tärkeä seikka on sosiaalipolitiikka. Me olemme sitoutuneita aivan selvästi torjumaan nuorisotyöttömyyttä, mutta meidän on todellakin tehtävä töitä reaalitalouden vahvistamiseksi ja samanaikaisesti pitää torjua ilmastonmuutosta. Tämä on myös tärkeä sitoumus Euroopan parlamentille. Euroopan unionin tulevaisuus näinä vaikeina hetkinä, jos ajatellaan Kiinaa, niin tänään Euroopan parlamentissa äänestetään Kiinan politiikasta. Tämä on meille tärkeää ja on muitakin merkittäviä asioita esityslistalla ennen vaaleja. Brexit on yksi niistä. Yksi kaikkein tärkeimpiä seikkoa eilen Roma May oli täällä. Ja meidän on tärkeää tietää, mikä on Slovakian kanta näihin asioihin. Kiitos, että tulitte paikalle, hyvä pääministeri. Olkaa hyvä. Vi prego di registrarvi per eh, il Catch the ai. Il sistema elettronico ora è aperto. Grazie. Tällä hetkellä voitte ilmoittautua menettelyyn ilman puhujalistaa. Rekisteri on tätä varten nyt avattu. Puhemies komission varapuheenjohtaja, arvon poliittisten ryhmien puheenjohtajat, arvon parlamentin jäsenet. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä tilaisuudesta olla mukana tässä keskustelussa, jossa käsitellään Euroopan tulevaisuutta. Tämä on todellinen ilo ja kunnia minulle, että saan olla täällä tänään tämän demokraattisen parlamentin kokouksessa, joka edustaa kaikkia Euroopan kansalaisia. Ihmiskunnan historiaa on vienyt eteenpäin halu tavoitella ihanteita ja luoda parempaa tulevaisuutta. Tämä on myöskin Euroopan unionin syntymisen taustalla 60 vuotta sitten. Se aloitti demokraattisen muutoksen 30 vuotta sitten myös Tsekoslovakiassa. Meitä vei eteenpäin ajatus rauhasta, vakaudesta, rauhasta, vauraudesta, hyvinvoinnista ja yhtenäisyydestä. Euroopan unioni on tuonut rauhaa Eurooppaan. Se on tullut vakautta, vapautta ja vaurautta, hyvinvointia. Se on tullut menestystä jopa pienemmille maille, kuten Slovakia. Hyvät naiset ja herrat, Slovakian rooli Sen tie kohti Eurooppaa alkoi 1989. Taustalla oli halu saada rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia taloudellista ja teknologista edistystä. Liittymällä Euroopan unionin ja NATOon 15 vuotta sitten palasimme sinne, minne aina olimme kuuluneetkin, Länsi-Eurooppaan ja transatlanttisen järjestelmään, yhteiseen arvojärjestelmään. Slovakian tarina on ollut erinomainen menestystarina. Tie ei kuitenkaan aina ollut helppo. Se oli pitkä ja kivinen talouslama ja talouden vaikea siirtymävaihe, korkea työttömyys, pankkisektorin uuden strukturointi ja monet rakennemuutokset yhteiskunnassa olivat vaikeita. Loimme demokraattiset instituutiot uuden Slovakian valtion tueksi. Meillä oli myöskin demokratiakriisi ja pystyimme vastaamaan kuitenkin Naton ja EUn liittymiskriteereihin – EU-laajentuminen 2013 vuosina on klassinen esimerkki prosessista, josta kaikki hyötyvät. Uudet jäsenvaltiot saivat mahdollisuuden uuden aikaista yhteiskuntaansa saadakaan kasvua. Samaan aikaan vanhat jäsenvaltiot saivat laajemmat yhtenäismarkkinat ja laajemman vakauden alueen. Tänä päivänä Slovakia on täysimittainen eurooppalaisen perheen jäsen. Meillä on kaikkein suurinta BKTn kasvua tänä päivänä. Olemme euroalueen jäsen. Työttömyystaso on suhteellisen matalalla. Hiljattain meistä on tullut maa, jonne tulee enemmän ihmisiä kuin mitä sieltä lähtee, toisin kuin aiemmin. Ilmapiiri maassa on myöskin muuttunut. Kansalaisemme voivat nauttia enemmän vapauksista, mutta ovat myöskin vaativampia, kun on kyse suhteessa heidän poliittisiin edustajiinsa. Me olemme pyrkineet jatkuvasti uudenaikaistamaan yhteiskuntaamme. Olemme vankka kansallisyhteiskunta. Meillä on erittäin laaja lehdistön vapaus esimerkiksi. Olemme kuitenkin tietoisia siitä, että jollakin osa-alueella täytyy vielä työtä tehdä, varsinkin kun on kyse koulutusjärjestelmästä, tutkimus- ja innovaatiopotentiaalista ja sen hyödyntämisestä, valtionhallinnon virtaviivaistamisesta ja taistelusta korruptiota vastaan. Slovakian tarina voi toimia esimerkkinä myöskin EUlle tänä päivänä. Mikäli on tahtoa, suurista haasteistakin, suuristakin haasteista selvitään. Milan Lasista Stefani, suuri slovakialainen ja demo, demokraatti, diplomaatti, joka oli 1980, 1918 vuonna perustamassa Slovakia. Hän sanoi, Euroopassa ei ole mitään, mitä ei voida saavuttaa, mikä on riittävän päättäväisiä. Hänen viestinsä johti meitä myös sen jälkeen, kun liittyimme Euroopan unioniin, aikana jolloin hyvin paljon työtä täytyy vielä saattaa päätöksen. Meillä on erittäin vaikea prosessi, kun me liitymme Euroopan unionin ja Schengen-alueeseen. Me uskomme vakaasti Euroopan unionin ihanteisiin. Me katsomme, että yhdistynyt Eurooppa on luonnollinen ympäristö meille. Olen vakuuttunut siitä, että meillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Se on ainoa oikea vaihtoehto. Tämä tuli selväksi myöskin Slovakian puheenjohtajakaudella. Bratislavan huippukokouksesta lähetettiin selkeä viesti EUn yhtenäisyydestä. Taustalla oli yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen tulos ja sen tämä järkytys. Slovakia eikä mukaan Eurooppa ole täysin turvassa hyökkäyksiltä, jotka kohdistuvat EUn arvoihin, mukaan luettuna sananvapauteen. Kaikki journalistia vastaan tehdyt hyökkäykset ovat äh, saaneet hyvin paljon vastakaikoa, hyvin paljon vastalauseita, aika myöskin Slovakiassa. Me uskomme vakaasti demokratiaan ja kansalaisten oikeuksiin. Nyt on kulunut vuosia pari viikkoa Jans Kutsahian ja Martina Kusjourin murhasta. He olivat kaksi nuorta, jotka murhattiin. Heidän murhansa järjestetty sekä kansalaisyhteiskuntaa että poliittista valtaeliittiä. Meillä on yhteinen tavoite. Me pyrimme löytämään heidän tappajansa ja rankaisemaan heitä. Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni Euroopan parlamentille mukaan luettuna oikeusvaltioperiaatetta valvovalle työryhmälle, joka on auttanut tekemään auttanut meitä ja on tehty yhteistyötä meidän kanssamme erittäin vaikeina aikoina. Kiitos myös Europolille sen tekemästä tutkimustyöstä. Europolin avulla lukuisia henkilöitä on pystytty pidättämään ja he odottavat oikeudenkäyntiä tämän murhan vuoksi. Tänä päivänä Slovakian nimissä voin vahvistaa, että näinä vaikeina aikoina meillä on edelleenkin tarkoituksena pysyä olennaisena osana Eurooppaa. Olemme valmiita ottamaan yhteisen vastuumme integraatioprosessista ja myöskin haluamme olla mukana muokkaamassa Euroopan tulevaisuutta. Slovakiassa on pikapuoliin presidentin vaalit. Olen vakuuttunut tai luottavainen sen suhteen, että Slovakian kansalaiset suurin joukoin tulevat valitsemaan ehdokkaan, joka on selkeästi Eurooppa-myönteinen. Minun näkemykseni on, että puolueita minä edustan, sosiaalidemokraattinen puolue, hallituspuolue, ei olisi voinut valita Euroopan myönteisempää ehdokasta kuin Marek Seskuncin, joka on komission varapuheenjohtaja. Tämä on selkeä viesti tämän maan, oman maani arvoista myöskin ulkomaailman suuntaan. Hyvät naiset ja herrat. Slovakian menestystarina on jossain määrin äh, Asiakka riippuu siitä, mistä me tulemme. Keskus-Eurooppa on luonnollinen elinympäristö Slovakialle, kun tarkastamme historiaamme, maantiedettämme, ja kulttuuriamme. Alueellinen poliittinen yhteistyö on tärkeintä EUn menestyksen kannalta. Ranskan ja Saksan yhteistyö, Weimarin alueen yhteistyö, Benelux-maata, Baltian maat, jopa Visegrad-ryhmä ovat esittäneet uusia ajatuksia ja ottaneet esiin uusia aloitteita, joilla vahvistetaan unionia. Slovakia on tällä hetkellä Visegrad-ryhmän puheenjohtaja. Tavoitteenamme on luoda myönteinen agenda, jolla vahvistetaan EUta. Tietystikin olemme tietoisia erimielisyyksistä, jopa kritiikistä ja väärinkäsityksistä, mutta näin haastavina aikoina täytyy varmistaa, että kaikki ovat kuvassa mukana saman pöydän ääressä silloin, kun ratkaistaan kiistoja. Kiistat ratkaistaan vuoropuhelun kautta. Euroopan unioni on syntynyt vahvan vision pohjalta ja valtavien ponnisteluiden pohjalta, joita lukuisat sukupolvet ovat tehneet. Me olemme velvollisia, velvollisia suojelemaan sitä, varsinkin nyt kun länsimainen demokraattina Länsimainen demokratia kohtaa uusia dramaattisia haasteita. Haasteet tulee kaikista suunnista, sekä Euroopan sisäpuolelta että sen ulkopuolelta. Venäjän ja Kiinan pyrkimykset ovat vain vahvistuneet. Tämä edellyttää vahvaa ja yhtenäistä EUn reaktiota näihin uhkakuviin. Olemme nähneet, että ilmastonmuutos saattaa tuoda ennalta arvaamattomia taloudellisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia taloudellisia vaikutuksia elämäämme. Teknologian vallankumous edistyy, teollinen vallankumous 4.0. Eurooppa säilyy vain ja ainoastaan mikäli pystymme olemaan teknologisen edistyksen ja innovaatioiden kärkipäässä etunenässä – Hallituksista me täytyy siksi tulla hallituksia tyyliin 4.0. Lisäksi meillä on moni haasteita, jotka tulevat Euroopan sisäpuolelta käsin. Yhteiskunnalliset erovaisuudet tuhoavat alu alu, alkuperäisen yhteiskuntasopimuksen. Päästämme ikääntyy. Alueelliset yhteiskunnalliset taloudelliset eriarvoisuudet eivät edistä yhtenäisyyden tunnetta. Monet ihmiset katsovat, että he ovat jääneet jälkeen heidät on unohdettu. Tässä yhteydessä ei ole mikään yllätys, että valtava maahanmuutto Euroopan ulkopuolelta käsiin on aiheuttanut uusia jännitteitä ja konflikteja. Olemme unohtaneet puhua kansalaisille Euroopasta, demokratiasta ja tulevaisuuden suunnitelmistamme. Mikäli he eivät kuule meiltä mitään vastauksia, he kääntyvät muualle. Tiedotuksen puute saattaa luoda pohjaa väärälle tiedolle ja valeuutisille. Yksi esimerkki oli Iso-Britannian kansanäänestys 2016. Eristäytyminen, protektionismi ja kansallismielisyys, kansallismielisyys eivät ole ratkaisuja. Meidän vastauksenamme täytyy olla se, että emme ajata sirpaloitumista pieniin kansallisvaltioihin, joilla on vain vähän resursseja vaan pikemmin tarvitaan vahvempaa yhtenäisyyttä EU:ssa ja EUn täytyy toimia globaalina vallankäyttäjänä. Hyvät naiset ja herrat, kuten 17 kollegaani ovat jo tehneet, minäkin haluan olla rohkea ja päättäväinen, kun esitän oman visioni yhteiseksi tulevaisuudeksi. Visio houkuttelevasta, hienosta unionista, johon kansalaiset voivat luottaa ja jota kansalaiset tukevat. Tämä on edelleenkin validi viesti, joka tuli Bratislavan kokouksesta. Ensinnäkin tarvitaan unioni, joka on yhtenäinen, vauras ja turvallinen. Toiseksi tarvitaan unioni, joka on maailmanlaajuisesti katsottuna relevantti toimija. Unionia, unioni, joka on rehellinen kansalaisilleen ja unioni, joka välittää omasta tulevaisuudestaan. Kuitenkin meidän täytyy löytää yhteinen tie, jotta voimme toteuttaa ihan teemme. Kysymys kuuluu, miten tuohon päästään? Ensinnäkin meidän täytyy pysyä yhtenäisinä. Yhtenäisyys on kaikkein useimmin käytetty sana, myöskin kun kollegani ovat puhuneet parlamentille, jolloin olette täysin oikeassa. Ilman yhtenäisyyttä jäsenvaltioiden välillä me olemme muiden tekemien päätösten armoilla emme voi olla uskottavia, menestyksekkäitä ja toteuttaa ihannettamme, mikäli me pääse yli entisestä itä-länsi jakaumasta. Meidän täytyy päästä eroon stereotypioista, jotka nähdään usein erimielisyyksinä tai erilaisuutena. Haluaisin muistuttaa mieliin arvostetun slovakialaisen politiikan Milan Hodjan sanat, joka toimi pääministerinä Tsekoslovassa 1935 ja 1938. 1948 hän kirjoitti, Euroopan turvallisuus ei voi rakentua pelkästään lännen pohjalta, selittää myöskin Keski-Eurooppaa. Yhteiset demokratian ihanteet ja instituutiot idässä ja lännessä yhdessä luovat toivoa tulevaisuuden suhteen. Uskon, että erojen ja maantieteellisten rajojen tuolla puolen olemassa yhteinen intressi. Meidän on kommunikoitua, pyrittävä ymmärtämään toisiamme ja ehkä kunkin on vähän annettava periksi. On paljon esimerkkejä siitä, miten eroista päästään yli, jos ajatellaan esimerkiksi työntekijöiden lähettäminen tai ruoan kaksinainen laatu. Mutta toisaalta on eräs seikka, josta molemmilla puolilla on epäonnistuttu viestimään. Kyseessä on muuttoliike. Tarvitaan nyt sellainen ratkaisu, joka sopii kaikille. Maahanmuuton pitää olla hallinnoitavissa ja sen pitäisi olla Euroopan tarpeiden mukaista, mutta emme kuitenkaan voi olla poliittisesti yhtenäisiä, jos meillä ei ole tarpeeksi sosiaalista alueista lähentymistä ja yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa. Toisin sanoen meidän on hyvinvointia annettava kaikille. Meidän pitää vähentää globalisaation kielteisiä eh, seurauksia ja vältettävä yhtiöiden veron kiertoa. Meidän on pantava yritykset eh, pantava maksamaan veroa niissä maissa, missä ne toimivat ja voittoa tuottavat. Meidän on torjuttava yhteiskunnan suurenevia epätasa-arvoja ja jaettava uudelleen varallisuutta paremmin. Euroopan laajuisen vähimmäispalkan käyttöön otto olisi yksi tapa saada aikaiseksi yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Minun hallituksen erityisesti e, sitoutunut sosiaalisten oikeuksien eurooppalaiseen pilariin. Sen pitäisi antaa selkeä sosiaalinen ulottuvuus Euroopan unionin tulevaisuudelle. Slovakia ajaa myös sitä, että työntekijöiden liikkuvuus olisi oikeudenmukaista. Näin kansalaiset ja yhtiöt voivat käyttää hyväksi yhtenäismarkkinoiden mahdollisuudet ja siksi me pidämme hyvänä sitä, että on sovittu eurooppalaisen työviranomaisen perustamisesta. Me olemme jo ilmoittaneet, että haluaisimme sitä isännöidä omassa pääkaupungissamme. Ja sitten toiseksi meidän on oltava merkittäviä globaalilla tasolla. Tarvitaan sellainen EU, jonka globaali rooli on merkittävä, yhtä merkittävää kuin sen taloudellinen valta. Meidän pitää ryhtyä toimia, että voimme e, yhdistää voimamme ja pystymme puolustuksen alalla lisätä kapasiteetin rakentamista ja siksi Slovakia pitää hyvänä jatkuvaa yhteistyötä Peskon mm, puitteissa puolustuksen alalla ja varmistetaan, että EU ja NATO ovat yhteen toimivia. Globaalisti relevantti merkitsee sitä, että meidän on oltava myös sitoumustemme mukaisia. Emme me ole mikään eh, muut poissulkeva klubi, vaan haluamme, että että voimme ottaa mukaan kaikki ne, jotka täyttävät kriteerit ja myös niille, jotka ovat joku kerta mm, poistuneet keskuudestamme. Tämä on meidän strategisen intressimme mukaista. Muuten joku muu tulee tämän ympärillämme olevan tyhjön täyttämään. Ja samanaikaisesti globaali merkitsee sitä, että on merkittävää talousvaltaa ja taustalla on vahva valuutta ja vapaa, mutta mutta oikeudenmukainen kansainvälinen kauppa EUn on oltava jatkossakin näissä asioissa johtajien yksi johtajista. Ja kolmeksi, meidän pitää olla rehellisiä kansalaisillemme. Emme voi luvata kansalaisille ongelmatonta elämää tai sellaista, jossa ei tarvitse tehdä kovaa työtä ja jos ei ole haasteita. EUlla ei ole mitään eh, taika mm, tempoilla kaikki ongelmat pystytään ratkaisemaan, mutta voimme kuitenkin kansalaisille lu- antaa uskottavan vision tulevaisuudesta ja todellakin ryhtyä tekoihin. Meidän on saatava kansalaiset, erityisesti nuoret, kokemaan, että hekin ovat merkittävässä asemassa. EU ei ole joku kaukainen, etäinen, eh, fiktiivinen Brysseli, vaan me kaikki olemme Euroopan unioni. Meidän on sanottava niille, jotka ovat tästä eh, toista mieltä, ihan suoraan. Se, että heidät vain unohtamme tai nauruskelemme heille, se ei ole mikään ratkaisu. Meidän pitää antaa tähän tietoja faktoja ihmisten käyttöön. EU on nyt suuri yhteisö. Se antaa meille kollektiivisen identiteetin. EUssa on jotain henkilökohtaista, mutta se ei kuitenkaan poista meiltä meidän kansasta tai henkilökohtaista identiteettiämme, meidän yhteisöä yhtenäisyyteen, pitää olla arvojen yhtenäisyyttä ja huomenna kuitenkin kansalliset, alueelliset ja paikalliset kulttuurit ja niiden moninaisuus. Ja sitten vielä neljä seikka. Meidän on huomioitava tulevaisuus. Kohta ennen eurovaaleja te Euroopan poliittiset puolueet saatte mahdollisuuden kertoa uudesta realistista visiostanne Euroopan unionista. Euroopan laajuinen keskustelu on käynyt vilkkaana ja intensiivisenä monilla tasoilla, poliittisella tasolla, kansalaistasolla, kansalaisen, kansalaistasolla ja kansallisella ja aluetasolla. Minä haluan korostaa sitä, että presidentti Macron on tässä ottanut esille omia tulevaisuuden visioitaan ja innostanut keskustelua. Minä voin yhtyä hänen ajatuksiinsa. Emme me voi lähteä liikkeelle vaan olemassa olevasta tilanteesta ja laittaa mitään ei voi tehdä. Meidän pitää uudistaa unionia. Meidän johtajien tehtävänä on löytää yhteinen tie ja sellaiset välineet, joihin kansalaiset voivat luottaa, joita he voivat tukea, koska me tarvitsemme vapautta, edistystä ja suojelua Euroopan unionissa. Meidän on löytävä tapa suojata neljää vapautta, jotka ovat EU-integraation ytimessä. Me tarvitsemme EU-laajuisen keskustelun strategiastamme ja toiveistamme tämän vuosisadan puoli vaihetta varten. EUn pitää varmasti muuttua, jotta siitä voi tulla ilmastoneutraali talous. Me tarvitsemme siirtymän, joka on yhteiskunnallisesti oikeudenmukainen kansalaisille ja myös Eh, yrityksillemme. Ja tärkeä seikka Euroopan talouden tulevassa kehityksessä on digitalisaatio ja automaatio. Yhtäältä ollaan todella huolestuneita siitä, että ihmiselle ei jää tarpeeksi töitä, koska robotit tulevat heidän tilalleen, mutta toisaalta on kovasti huolta siitä, että tarpeeksi eh, osaavia työntekijöitä markkinoille. Kuitenkin jatkossa tarvitsemme vielä enemmän korkeasti koulutettuja ihmisiä ja tästä parhaana. Esimerkkinä on se, että maat, joissa on eniten robotteja per työpaikka, Saksa, Etelä-Korea ja Singapore, niissä on kaikista alhaisin työttömyystaso on noin 151 robottia per 10 000 työpaikkaa Slovakiassa. Tämä on yli puolet Euroopan keskiarvosta ja Itä- ja Keski-Euroopan korkein taso. Me emme saa pelätä tekniikan muutosta. Meidän on vain kyvykkäästi siihen sopeuduttava ja tehtävä päätöksiä vastuuntuntoista politiikoista. Jos me haluamme olla rehellisiä, kun tulevaisuudesta puhutaan, niin me tarvitsemme kunnon välineet, kuten seuraavan eh, rahoituskehyksen. Nykyinen EU-budjetti on vain yksi prosentti EUn bktl kun puhutaan budjetin uusista haasteista. Emme saa unohtaa kohesiopolitiikkaa, kun pyydetään, että seuraavassa rahoituskehyksessä siitä vähennettäisiin, niin tämä osoittaa, että kohesiopolitiikka on ymmärretty väärin. Kohesiopolitiikka auttaa rikkaita ja köyhiä alueita lähentymään toisiaan ja se edistää talouskasvua myös vaikeina aikoina talon kannalta. Minä mainitsin, että meidän on puhuttava tulevaisuudestamme. Miten voidaan puhua uudesta rahoituskehyksistä, jos meillä ei ole selkeää visiota Euroopan unionista? Minusta ei ole oikein ajatella, että ensin katsotaan, minkälainen budjetti saadaan ja sitten päätetään, mitä tuosta budjetista voidaan maksaa. Minusta tämä pitäisi tehdä eri tavalla. Ensin pitää miettiä minne haluamme päästä 5, 70, 15 vuoden kuluttua, mitkä ovat prioriteettejamme. Ja sitten meidän pitää tehdä päätös siitä, minkälaisen budjetin tarvitsemme näitä prioriteetteja varten. Näin pitää asia lähestyä minun mielestäni, eikä niin kuin tällä hetkellä tehdään. Ja kun puhun uudesta tekniikasta, niin nyt pitää ihan suoraan sanoa, enkä nyt tarkoita Euroopan parlamenttia, vaan yleisesti unionin tasolla. Me emme pysty etenemään tarpeeksi nopeasti kehityksen kanssa. Meillä on koko ajan jäljessä, meillä on edessä digitaalinen vallankumous, mutta me emme pysty säännöspuitteistoa vallankumouksesti muuttamaan. Meillä on koko ajan jäljessä. Pyrimme aina sääntelemään jotain sellaista, mikä on jo käytössä ja joskus tällaista eh, sääntelyä, kun tehdään, niin sitten säännellään ihan liian pitkälle ja sitten sen jälkeen valitetaan, että miksi ei päästä samalle tasolle kuin Yhdysvallat tai Aasia, missä innovaatioympäristö kehittyy ja me taas olemme yhä jakaantuneita 27 tai 28 eri säädöskokonaisuuteen, niin me tarvitsemme kyllä joustavat säännöspuutteistot, eikä niin, että kukin yksittäinen asia elämässämme pitää nyt säännellä, sillä tämä ei ole digitaalivallankumouksessa meidän tulevaisuutemme. Me tarvitsemme vain jotain perussääntöä ja sitten sellaisen puitteiston, joka on tarpeeksi eh, joustava, sillä me poliitikot emme pysty toimimaan niin nopeasti kuin meidän pitäisi toimia. Ja siksi Eli jos puhutaan eh, teollisuuden 4.0, niin tämä pitää pitää mielessä. Joissain maissa on vain, ollaan vasta kahdessa nollassa tai kolmessa nollassa ja eh, ehkä vielä tarvitaan jonkin hallituksia, jossa olisi 4.0 tasolla tämä asia. Hyvät naiset ja herrat, eurovaalit ovat pian täällä. Meidän on oltava liikkeen kannalla, pitää eh, työskennellä vääriä uutisia hyberuhkia ja cyber, kyberpropagandaa vastaan. Ihmisten on ymmärrettävä, kuinka tärkeää tämä on. Heille on puhuttava siitä, kuinka tärkeää EU on heidän jokapäiväisessä elämässään. Pitää tehdä selväksi, että vaalit ovat tärkeä asia. Tämä on ainoa tapa johtaa EUta he, kukaan ei saa antaa muiden puolueiden puolestaan. Tässä on vielä paljon tehtävää. Ja lopuksi haluaisin siteerata yhtä perustajaa isää Euroopan integraation osalta Jean Moneta. Ihmiset hyväksyvät muutoksen ainoastaan, kun heillä on edessään tarve siihen ja he ymmärtävät tämän tarpeen ainoastaan silloin, kun kriisi koittaa. Meidän on oltava urheita ja päättäväisiä. Meidän on tehtävä muutoksia ja saatava sellainen uni, joka on kaikkia houkutteleva, sellainen uni, joka voi ottaa oppia virheistään ja näin voidaan varautua tulevaisuuteen. Ja vielä kerran sanoisin, että tarvitsemme vision houkuttelevasta unionista, jonka kansalaiset voivat luottaa, jota he voivat tukea. Kiitos. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Kiitoksia, hyvä pääministeri, tästä puheestanne. Seuraavaksi kuulemme komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckeria. Buongiorno, Mr. President, Mr. Prime Minister, dear Peter. Puhemies, pääministeri Arvon Peter, voin kertoa teille salaisuuden. Olen nukkunut hyvin vähän viime yönä, tämä johtuu rova meistä, mutta riittävän pitkään, pitkään voidakseni unelmoida Bratislavasta ja Slovakiasta kun puhuin Rova Mein kanssa, ajattelin Bratislavan huippukokousta syyskuussa 2017, kolme kuukautta sen jälkeen, kun britti kansa oli päättänyt lähteä Euroopan unionista. Teidän hallituksenne, jonka jäsen silloin olitte, toimi hienosti Slovakian puheenjohtajakaudella. Perantuksen hyväksyy sen ajatuksen, että ensimmäistä kertaa sen historiansa, sen historian aikana oli 27 jäsenvaltion huippukokous. Slovakian hallitus otti huomioon sen, että Brexit oli tapahtunut, oli tapahtumassa ja piti ajatella tulevaisuutta. Bratislavassa hyväksyttiin etenemissuunnitelma Bratislavan suunnitelma. Minulle tuli mieleen tuo huippukokous, koska äh, se pidettiin pari päivää sen jälkeen, kun olin pitänyt unionin tilaa koskevan puheenvuoron täällä täysistunnossa ensimmäistä kertaa tai viimeistä kertaa 27 pääministeriä äh, osoittivat suosioitaan puheen suhteen. Tällaista ei koskaan aiemmin tapahtunut eikä sen jälkeenkään. Se oli tärkeä hetki minun toimikaudellani protsessin huippukokous, koska se varmisti sen, että pystymme toimimaan rohkeasti ja päättäväisesti ja olimme menossa kohti Euroopan tulevaisuutta. He pian brittien tekemän päätöksen jälkeen. Ja brittihallituksen kanssa keskustelimme Brexitin seuraamuksista eilisiltana ja yön aikana. Sanoin, että tämä on toinen tilaisuus hoitaa asiakunta, mutta kolmatta tilaisuutta ei enää tule. Tänä päivänä iso britannian hallituksen jäsenten täytyy löytää ratkaisu sovitun tekstin pohjalta, joka koskee sopimusta unionin ja iso britannian välillä. Peter, haluaisin kiittää teitä komission nimissä kaikista tuesta, joita Solken hallitus on antanut meille te työssämme. Slovakia on ponnistellut ja tehnyt työtä. Se on puhunut esimerkiksi tai vienyt eteenpäin työntekijän lähettämistä koskeva direktiivi. Se on erittäin tärkeä askel. Lisäksi se on toiminut muutenkin erilaisella tavalla. Hallitus ja on myöskin saamassa alueelleen eurooppalaisen työviraston. Ja pankkiviranomaisen yhteyteen halutaan luoda tällainen elin, joka vastaa työllisyydestä, työllisyyskysymyksistä puhetta Euroopan sosiaaliasian pilarista. Mitä useampi pääministeri näin sanoo, ei pelkästään Euroopan neuvostossa, vaan myöskin muissa ympärissä, niin yhä äh, sitä vähemmän tunnen olevani tässä yksin tämän asian kanssa. Slovakian hallitus on auttanut meitä hyvin paljon. Se on luonut äh, sosiaalista pilaria Euroopan neuvoston puolella ja myöskin Göteborgin kokouksen yhteydessä. Meidän täytyy kertaa kaikkiaan varmistaa, että Euroopassa saadaan aikaan vähimmäispalkka. Tämä ei ole uusi ajatus. Tästä on puhuttu siitä lähtien, kun komissio astui tehtävänsä. Ja toivon mukaan mahdollisimman nopeasti tässä saadaan aikaan. Ja muutoinkin, kun näistä kysymyksistä puhutaan töissä varmasti jonkinlainen minimitulo ihmisille. Mitä rahoituskehykseen tulee tulevia vuosia varten? on oikein puhuta siitä, että ensin täytyy sopia poliittisista tavoitteista ja sitten rahoituksesta, jolla varmistetaan nämä poliittiset tavoitteet. Juuri näin komissio pyrkii toimimaan. Tämä vastaa myös komission pyrkimyksiä, se mitä te sanoitte. Te totesitte, että ei pidä jättää huomiota tarvetta pitää yllä kohesiopolitiikkaa ja pitää sitä merkittävässä asemassa. Olen aina voimakkaasti puolustanut kohesiopolitiikkaa. Te peräänkuulutitte sitä, että sieltä otetaan huomioon, mutta yhtä lailla innovaatiopolitiikka uuden digitalisointi, puolustus. Me olemme tehneet työtä näiden kaikkien puolesta. Kohesiopolitiikka on edelleenkin tarpeellista, myöskin yhteinen maatalouspolitiikka. Pientä nyt ollaan menossa 1,41 prosenttiin talousarviossa. Ei, aiemmin ei koskaan olisi voitu hyväksyä 1,41 prosentin budjettia. Meidän täytyy tehdä työtä asian puolesta. Slovakia toimintaneita Visegrad-maiden puheenjohtajana. Toivon, että käytätte tilaisuutta hyväksenne ja pystytte myötä vaikuttamaan siihen, että turhaa keskustelua, jota on käyty idän, Itä-Euroopasta ja Keski-Euroopasta ja toisaalta Länsi-Euroopasta ja näiden välisestä jakolinnasta, toivottavasti tämä keskustelu saadaan loppumaan. Eurooppa hengittää kahdella keuhkolla Täytyy tehdä työtä sen puolesta, että nämä kaksi keuhkoa palvelevat samaa sydäntä ja on yhteinen sydän. Meillä kaikilla oma kortemme kannettavana kekoon. Komissio, Euroopan parlamentti ja jotkut Länsi-Euroopan hallitukset ovat syyllisiä siihen, että tällainen ikävä vastakkainasettelu nähdään edelleenkin. Visegrad-maiden puheenjohtajana toivon mukaan voitte korjata tämän asian kuntoon, että tällainen kahtiajako saadaan loppumaan. Ne, jotka tulevat lännestä ja jotka pikemminkin nuoria, niin äh, Slovakia on heille hienomaa. Olin Prahan kevässä, seurasin Prahan kevättä ja myöskin Bratislavan kevättä ja sitten mitä tapahtui Slovakiassa myös. Me näemme nämä maata aivan erityisessä valossa. Tunnemme nämä maat maina, jotka antavat meille toivoa. Toivon mukaan Slovakiassa ei ajatella, että muu Eurooppa ei pidä Slovakiasta, koska tilanne on täysin päinvastoin, ja toivon, että Slovakiakin en pitää yhä enemmän Euroopan unionista. Historiassa sodan jälkeen on jotakin elementtejä, jotka ovat vähemmän ihmisten tiedossa. Tsekoslovakian hallitus, joka joutui toimimaan maanpaossa, jo hahmotteli Euroopan Euroopan rakentamishanketta, Euroopan hanketta. Nämä asiakirjat, jotka tähän liittyvät, ovat vähemmän tunnettuja. Tekstissä on yksi lause, joka koskettaa minua. Keski-Euroopan, tämä Keski-Euroopan maan maanpaassa oleva hallitus totesi, että toivon mukaan Länsi-Euroopan maat yhtyvät meihin ja rakentavat yhdessä Euroopan meidän kanssamme. Tämä Keski-Euroopan maa oli ensimmäinen, joka unelmoi rauhanomaisesta Euroopasta. Ja toivon mukaan te jatkatte tätä samaa rataa yhdessä meidän kanssamme. Merci Jean-Claude. Maintenant on va commencer avec Kiitos Jean-Claude. Ja seuraavana ryhmien nimissä puhuvat ensinnäkin EPPn nimissä González Pons. Kiitoksia, hyvä Juncker, sanoistanne ja kiitos pääministeri ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Kiitos siitä, että jaoitte kanssamme Eurooppaa koskevan visionne. Euroopan kansanpuolue kiittää teitä siitä sävystä ja kielenkäytöstä, jota tässä käytitte viittasitte Jan Kusiakin ja hänen kumppaninsa murhaan. Tämä ei vielä riitä. Tiedotusvälineet ovat demokratian ydin ja kun jotain tällaista tapahtuu, tämä vaikuttaa kaikkiin demokratioihin. Malta ei ole vieläkään vastannut Daphne, Daphne Caruanan murhan. Tämä on erittäin valitettavaa. Robert Fikon irtis, sanoutumisen lisäksi ei juurikaan ole menty eteenpäin. Tutkinta ei ole edistynyt. Miksi näin on? Mikä estää sen, että tutkinta saatettaisiin loppuun? Ja olemme todella huolissamme joidenkin koalitio jäsenten tai presidenttiehdokkaiden vihamielisestä vihapuheesta ja kielenkäytöstä oppositiota ja lehdistöä vastaan. Mitä aiotte tehdä tässä asiassa? Oletteko todella sitoutunut taistelemaan ekstremismiä, ääriliikkeitä vastaan ja tällaista vihapuhetta vastaan, jota kuullaan henkilöiltä hyvinkin lähellä teitä. Euroopassa emme tiedä, mihin Brexit meitä vie. Transatlanttiset suhteet ovat kyseenalaiset tuon tuosta ja Venäjä pyrkii hajottamaan rivejämme. Me olemme kärsineet toisen maailmansodan jälkeen ennennäkemästömästä pakolaiskriisistä ja näistä asioista eivät jäsenvaltiot yksin selviä. Tarvitaan tiivimpää yhtenäisyyttä, mutta teidän hallituksenne näyttää toimivan juuri päinvastaisesti. Te olette täällä puhumassa, mutta teidän hallituksenne toimii päinvastaisesti. Eli mikä tässä on nyt se, mihin voimme sitoutua se, mitä sanotte, vai se, mitä hallituksenne tekee. Oletteko sitoutunut siihen, että olette mukana EU:ssa tai NATOssa? Nämä kysymykset huolestuttavat meitä, niitä ei ole saatu vielä selvitettyä. Tässä syntyy nyt ristiriita sen välillä, mitä sanoitte ja mitä hallituksen tekee. Kansanpuolue pitää selvänä sitä, että Eurooppa rakennetaan tekojen perusteella ja järkevästi. Pelkkä eliitin puhe ei riitä. Teidän maassanne esimerkiksi maataloutta on hallinnoitu kaikkein heikoiten. Meillä pitää olla Eurooppana kunnianhimoisia tavoitteita, joita kuitenkin voidaan toteuttaa, eikä voida toimia ristiriidassa tai asettuen vastakkain Brysselin kanssa. Europopulismi on aivan yhtä vaarallista kuin kansallinen populismi. Eurooppa pitää myös rakentaa sisältä päin niin, että puututaan ongelmiin, mutta myös ulkoa päin. Koska se, mikä tapahtuu Euroopan ulkopuolella, vaikuttaa myös meihin. Esimerkiksi Venezuelassa taistellaan vapauden ja demokratian ja jopa elintarvikkeiden puolesta. Hallituksen ei ole vieläkään tunnustanut väliaikaista Venezuelan presidenttiä Guaidota. Ja te olette näin Venäjän, Kuuban, Iranin kaltaisten maiden rintamassa. Kuinka kauan te, hyvä Pellegrini, äh, kestä siinä, että te asetutte tämän kärsivän kansan rinnalle, joka ei saa enää elintarvikkeita tai äh, lääkkeitä? nyt on toimittava, on, tai sanotaan, että pitää päästä lähemmäs kansalaisia, mutta ehkä kenties toimimme väärin, koska entistä useammat kääntyvät populististen liikkeiden puoleen. Ja populismi on tällä hetkellä suurin haasteen vaara eurooppalaiselle unelmalle. on erilaisia haasteita, mutta sisältä käsin EUta nakertava haaste on kaikkein vaarallisin. Meillä on monia populistisia ryhmiä, puolueita. Ja täällä kuultiin Junckerin ja muiden suulla, että meidän täytyy tehdä kaikkemme toimijaksemme asiassa. Edessämme on tärkeä tehtävä. Parlamentti voi ehdottaa komission puheenjohtaja ja me, meidän pitäisi sitoutua siihen, että emme hyväksy sellaista ehdokasta, joka ei olisi aikaisemmin ollut ehdolla Euroopan parlamentin vaaleissa. Hyvä pääministeri, 26. toukokuuta avataan jälleen uusi luku Euroopan historiassa. Tarvitaan yhteistyötä ja kaikkia ääniä, sekä pieniä että suuria jotta Euroopan suuruus voisi toteutua sen yhtenäisyydessä. Seuraavaksi ST-ryhmästä Weidenholzer. Hyvä pääministeri, teitä oli hyvin inspiroivaa kuunnella eh, siitä, minkälaisia vaikutelmia teillä on tulevasta Euroopasta ja siitä, mitä Slovakia voi tehdä? Te olette idän ja lännen välissä. Olette vuosikymmeniä olleet rautaisiripun alueella ja toimineet tärkeällä tavalla. Slovakia on kehittynyt hämmästyttävällä tavalla. Monet eivät tätä välttämättä olisi uskoneet, kun irrottauduitte Tsehkoslovakiasta, olette menneet kovasti eteenpäin ja te täytitte ensimmäisenä esimerkiksi konvergenssikriteerit euron liittymiseksi. Kehityskulut ovat hyvin myönteisiä ja maanne on menossa oikean suuntaan. Siitä on tullut merkittävä tekijä Euroopassa. Ja tämä nähtiin myös pari vuotta sitten teidän puheenjohtajakaudellanne, mutta ei valoa ilman varjoja. maassanne on mafia, korruptiota ja myös Euroopan varojen väärinkäyttöä. Tutkiva journalisti, kun se halusi sieltä valoon ja joutui kärsimään tästä ja maksamaan tästä hengellään. Tämä on herätellyt Eurooppaa, kansalaisyhteiskunta lähti liikkeelle teidän maassanne ja tästä on tehty poliittisia johtopäätöksiä. Libe-valiokunta on ottanut käyttöön työryhmän, joka käsittelee näitä kysymyksiä ja oikeusvaltioperiaatteita seuraavassa täysistunnossa äänestämme tähän liittyvästä tekstistä. Monessa asiassa on päästy eteenpäin vaikka kaikkia taustatekijöitä ei ole vielä selvitetty, on tärkeää, että tässä katsotaan myös Europolia ja saadaan todellista eurooppalaista lisäarvoa. Edelleen epäilen sitä, onko tässä tehty kestäviä päätöksiä, johtopäätöksiä esimerkiksi oikeuslaitoksen tai lehdistön vapauden osalta. Älkää luovuttako tässä asiassa, tukekaa parlamenttia siinä, kun se pyrkii riippumattomalla tavalla jatkuvasti valvomaan tällaisia kysymyksiä. Hyvä pääministeri, tässä ei puututa teidän valtion sisäisiin asioihin, vaan oikeusvaltioperiaate palvelee erityisesti ihmisten turvallisuutta. Meillä on yhteiset säännöt, yhteinen ymmärtämys oikeudenmukaisuudesta ja oikeudesta, ja ainoastaan tätä kautta Eurooppa voi kasvaa yhteen puheenjohtaja Juncker puhui siitä, että Eurooppa hengittää kummallakin keuhkollaan. On tärkeää että katsotaan idän ja lännen eroja usein. Idässä palkat ovat matalampia, pyritään saamaan aika nopeita voittoja, mutta tällä ei pitkällä aikavälillä saavuteta mitään idän tai lännen osalta. Ja myös aivovuoto aiheuttaa sitä, että pätevät työntekijät lähtevät maista, mutta toimimalla oikein tähän epätasapainoon voidaan puuttua. Me tuemme teitä näissä ponnisteluissa. Jos emme nyt toimita oikealla tavalla, vaarannamme Euroopan unionin. Ympäristön suojelu ja ilmastotavoitteisiin pääseminen eivät saa jäädä sivuraiteille. Ilmasto ei vaikuta vain yhteen valtion, vaan meihin kaikkiin sekä lännessä että idässä. Ja ihmiset voidaan saada pitkäaikaisten muutosten puolelle vain sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kautta. Tämä ei enää pitkään aikaan ole ollut pelkästään kansallisen toimivallan asia. Tarvitaan välttämättä päättäväisiä tulevaisuuteen katsovia eurooppalaisia toimia. Länsi ja Itä voivat kasvaa yhteen ainoastaan siten, että etsitään yhteisiä ratkaisuja. Vähimmäispalkka, perus, sosiaaliturva, yhtenäiset oikeudet työpaikoilla, digitaalisen alan toiminta ja niin edelleen eurooppalaiset toimet voivat parhaalla tavalla puuttua erilaisiin pelkoihin ja epäilyihin, joita meillä on. Te olette jo tehnyt paljon, hyvä Slovakian pääministeri, mutta voisitte tehdä vielä entistäkin enemmän. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi ECR, Stasi Natska. Valmi pekne, pán predseda, vážený pán premier. Kiitos puhemies, hyvä pääministeri, hyvät kollegat. Naton ensimmäistä laajentumista kylmän sodan jälkeen on kulunut melkein 20 vuotta. Slovakia ei ollut tuolloin mukana, mutta kuitenkin menikin maassamme tapahtui historiallinen integraatio en vain NATO, vaan myös Euroopan unioniin. Ja viime aikoina on kuultu ääniä, jotka tämän kyseenalaistavat, eivät ainoastaan ääriliikkeet, vaan myös hallituspuolueet. Se, että pyritään lähentymään Venäjää, tämä on Slovakian ja EUn intressien vastaista, jos haluamme olla luotettavia. Meidän pitää olla eh, koherentteja ja pitää tehdä asiat luokavelkealaisille selviksi. Ei pidä ihmisiä pelotella vain, jotta saataisiin lisää tukea on hyvin vaarallista lähteä ne tulella leikkimään. Tämä asia voi mennä ihan väärään suuntaan. Se voi aiheuttaa